Der Präsident. Die Sitzung ist wieder auf. Kokous jatkuu. Eilisen, e- eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla ja esityslista samoin. Vastustaako joku niitä? Ei. Pöytäkirja on näin hyväksytty. Ensimmäisenä esityslistalla on komission varapuheenjohtaja